Valiokunta on esittänyt myös korjauksen parlamentin tekstiin 2314 kohdan nojalla. Näin tämä on oikeus on hyväksytty, ellei vuorokauden kuluessa joku poliittinen ryhmä tai riittävä määrä jäseniä pyydä sitten sen äänestyttämistä. Oikaisu on esillä täysistunnon verkkosivulla ja otsikko julkaistaan myös tämän pöytäkirja, täysistunnon pöytäkirjossa.